Guten Morgen. Wir nehmen unsere Oikein hyvää huomenta. Jatketaan työtä, joka alkoi eilen. Tänään jatketaan komission talousarvosta. Oletteko valmiina? Siellä ovatko ryhmät valmiit? Voimmeko aloittaa? Minä en näe enkä kuule yhtään mitään. Ja poissa olevillahan ei äänioikeutta ole, joten aloitetaan. Muistuttaisin teitä siitä, että vastuuvapauskomissiolle kyllä tai ei. Mm, tästä mennään sitten suoraan kohtaan kahdeksan ja sitten loppuäänestys, eli virastoista ei tarvitse äänestää erikseen. Esittelijä ei halua puheenvuoroa. Toimitetaan muuten ensin koeäänestys, että nähdään, että kaikki toimii. Koeäänestys ensin. ja 24 Karten. 24 korttia prosenttia, 22 ovat jo äänestäneet. 23, ja. 23, ja, okay, gut. Wir haben also zwar 24 Karten, aber 23 Mitglieder anwesend. Ovatko kaikki paikalla olleet äänestäneet ja kortitkin koneisiin? No kyllä tämä tästä hiljalleen, kyllä tämä ja, genau. Also wir haben 27 Karten und 25 Mitglieder, die abstimmen. Okay, gut. Ja, gut. Okay, also das ist... Hyvä, eli järjestelmä vaikuttaa toimivan. Ah, kollega Ajala Sender näyttää haluavan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain pyytää teiltä koska tässä nyt on näitä tarkistuksia koko joukko ja tämä on aika monimutkainen äänestys, niin pyytäisin, että toimitamme äänestykset äh, koneellisesti niin, että voimme olla täysin varmoja tuloksista. Mielestäni tämä olisi tärkeää. Siis kaikki äänestykset koneäänestyksenä. Äh, se olisi varmaan kaikkein helpointa, jotta ei tarvitse näitä tuloksia sitten tarkastella. No tokihan tässä nyt on myös sellaisia äänestyksiä, joissa enemmistötilanne on täysin ilmiselvä, joten minä haluaisin kyllä toimia toisin kuin mitä ehdotatte. Jos me äänestämme yksinomaan koneellisesti, niin tässä menee huomattavasti enemmän aikaa. Ehdottaisin, että äänestämme kuitenkin kättä nostamalla. Äh, eilisetkin äh, koneäänen tarkistukset osoittivat kyllä, että olin nähnyt ihan oikein. Joten minä kyllä mieluummin toivoisin, että äänestäisimme kättä nostamalla. Ja jos meillä sitten on äh, jotain todella epäselviä kysymyksiä, niin tarkistetaan ne koneellisesti. Hyvä, hienoa. Joten aloitetaan. Joten komission Vastuuvapaus koneäänestyksen, olkaa hyvät. Die haben alle abgestimmt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 21 puolesta, 5 vastaan. Onko joku unohtanut äänestyskorttinsa? Ei. Joten jatketaan suoraan kohtaan kahdeksan tilinpäätös Äänestys on alkanut koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 21.5 äänin hyväksytty samalla enemmistöllä siis. Kiitoksia sitten päätöslauselmasta. Tarkistus 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Enemmistö on hylännyt tämän. Sitten 35 puolesta No 34 tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 34, koneäänestys. Äänestys on päättynyt. Se oli nyt liian myöhäistä. Olen pahoillani, mutta olitte juuri hieman liian myöhässä. 16 vastaan 9 puolesta hylätty. 35 puolesta äänestetään koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkastus 36. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 on vedetty pois. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 40 on identtinen. 41 on vedetty pois, joten 42, 43 identtiset puolesta. Vasta. Tyhjä. Enemmistö hylkäsi. Tarkistus 44 on vedetty pois. 45, 46 identtiset puolesta Mm, äänestetään koneellisesti. 45-46. Koneäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 47 on vedetty pois. 48-49 puolesta vastaan. Tyhjää Samalla enemmistöllä hylätty. Tarkistus 50 on vedetty pois. 51-52 puolesta vastaan. Tyhjää. Samalla enemmistöllä hylätty. Tarkistus 53 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 on vedetty pois. 57. Tähän on suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Jaha. Tän... Siinä tapauksessa äänestämme tarkistuksesta itsestään puolesta. Toimitetaan koneäänestys 57 ilman suullista tarkistusta. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 59 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Luulen, että hylättiin, mutta en voi sanoa aivan varmaksi. Äänestys on päättynyt. Kyllä, hylätty. 60 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 62 on vedetty pois. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ai niin, tämä oli suullisella tarkistuksella, mutta kukaan ei sitä vastustanut, eli hyväksytty suullisella tarkistuksella. Sitten 66 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 60. Hyvä. Tarkistetaan tuo 66 tulos. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty. 67 on yhteen sopiva puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 70 raukeaa. Oi, suokaa anteeksi, ei rauennutkaan. 70 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 69 puolesta. Aa, se raukesi. Aivan. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan 74 mm-hmm. koneäänestyksellä. Äänestys on päättynyt hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta ja kodeäänestys 76 päättynyt hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 suullisella tarkistuksella vastustaako joku suullista? Ei, joten suullisella muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 check. Koneäänestys, tarkistus 80. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 84 puolesta vastaan. Ja tarkistetaan tämäkin koneellisesti. 84 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 raukeaa. 87 suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 suullisella tarkistuksella. Vastustaako joku? Ei. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 ja 91 äänestyksellä vielä tarkistus. 9192, sanoo puheenjohtaja. Äänestys on alkanut. Eikö toimi? Odotetaan. Ja äänestys on päättynyt. Ylätty. Tarkistus 93. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksänkymmentäkolme koneäänestys vielä. Luulen, että... Hmm. No, katsotaan. Äänestys on päättynyt. Kyllä se hyväksyttiin. Tarkistus 94 puolesta. Vastaan. Ei sitä hyväksytty, siksi tämä ei raukea. No niin, 94 vielä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 95 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Luulen, että hylättiin, mutta en nähnyt aivan varmasti. Äänestys on päättynyt. Kyllä hylätty. Tarkistus 99 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 on vedetty pois. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 suullisella tarkistuksella vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Joten nämä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hylättiin, mutta tarkistetaanpa välillä koneellisesti. Äänestys on päättynyt. EPPllä on nyt yksi ääni liikaa siellä. Yksi ylimääräinen ääni EPPllä. No niin, nyt on hyvä lukumäärä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 suullisella tarkistuksella. Onko vastalauseita? Ei. Joten yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 raukeaa. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta. Ah, se raukeaa pahoitteluun, niin 120 hyväksyttiin. 123 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarvitaan koneellisesti. 123. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyvä on. Tarkistetaan 126 koneellisesti. Äänestys on päättynyt hylätty. 127 vedetty pois. 128 puolesta. Vasta. Tyhjä. Hylätty. 129 puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty. 130 on vedetty pois. 131 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 132 puolesta vastaan. Tarkistetaan 132 koneellisesti. Hankala nähdä tätä äänestystulosta täältä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 133 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 134 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 on vedetty pois. 143 mm. siitä onkin jo äänestetty, joten 144 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta mm, koneäänestyksenä 150 Äänestys on päättynyt. Hylätty. 149 on vedetty pois, 151 puolesta vastaan. Tyhjää. Samalla enemmistöllä hylätty. 152 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 154 puolesta vastaan. tyhjä. Hmm. Koneäänestys 154. hylätty. 153 on vedetty pois, sitten 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 164 puolesta koneäänestys. 164. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää. Samalla enemmistöllä hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 167 puolesta. Kokeillaanpa koneäänestyksellä tämäkin 167. Äänestys on päättynyt hylätty. 168 vedetty pois, 169 ja 70 puolesta vastaan. Tyhjää. Hmm. Pistetään tämäkin koneellisesti 169, 170. Äänestys on päättynyt. Hylätty tasaäänin. 171 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Niin, tämä oli suullisella tarkistuksella, mutta kukaan ei sitä vastustanut, joten hyväksytty. 172 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 173 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 174 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 175 puolesta, va- 174 check, hyvä on. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 150, 100, 175 puolesta vastaan. Tyhjää. Samalla enemmistöllä hylätty. 176 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 177 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 178 puolesta. Tarkistetaanko ne äänestys? Alkaa 178. 178 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta. Ai se raukeakin. Anteeksi. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 on vedetty pois. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan, vastaan tarkistetaan. Koneäänestys 187. 187 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hylätty, voimmeko tarkistaa? Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? hylätty. 192 ja vedetty pois 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa 197 puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hylätty, mutta voimmeko tarkistaa toinen osa 197. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty kyllä. 198 on vedetty pois. 199 ja 200 identtiset äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 201 ja 202 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 suullisen tarkistuksen kerran vastustaako joku? Ilmeisesti ei, joten yhdessä puolesta. Vastaan. Voimmeko tarkistaa? 203. Vastustatteko suullista tarkistusta? Täällä vastustetaan suullista tarkistusta, joten, joten itse tarkistus 203 puolesta. Vastaan. Tyhjä Hylätty. 205 puolesta. on tyhjä Hylätty. 204 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistetaanko? Selvä. 204. Luulin, että se oli hyväksytty ihan selvästi, mutta voimme tarkistaa ihan hyvin. 204. Koneäänestys. 204. Tarkistetaan 204. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 206. Puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 lisäyksenä siis, ketkä puoltavat tätä lisäyksenä. Se on hyväksytty ja tuo korvaaminen hylätty. 215 on vedetty pois 216 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 217 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222, ei vaan 221, korjaa puheenjohtaja suullisen tarkistuksen kerran vastustaa joku suullista tarkistusta. Ei, äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta koneäänestys. 225 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei vaan Hylätty, korjaa puheenjohtaja. Hylätty. Anteeksi. 226 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 227 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 228 suullisen tarkistuksen kerran. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, joten molemmat yhdessä puolesta vastaan tarkistetaan. 228 ja suullinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi, kaksi, yhdeksän vedetty pois, 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 on vedetty pois, 233 puolesta vastaan tyhjää hyväks, hylätty, 234 puolesta vastaan. Tuo on tarkistettava. Koneäänestys 234. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 235 on vedetty pois 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 239 puolesta vastaan ty- hyväksytty 240 vedetty pois 241 puolesta Jostain 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 vedetty pois 242 puolesta. Ja se raukeaa anteeksi. Tämä oli vähän hölmästi tässä äänestyslistassa. Eli se raukesi 245. two because fall. So 244 wurde angenommen, deswegen fallen die beiden an. 244 takia nuo raukesivat 245 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 246 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 247 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 248 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 249 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 251 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 252 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa? äänestys 252 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Samalla enemmistöllä 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 on vedetty pois. 258 puolesta vastaan tyhjää mielestäni hylätty, mutta tarkistetaan. 258. 258 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 259, 260, 261 ja 62 ovat identtisiä. Neljä tarkistusta kerralla äänepuolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 200 Selvä. 260, 61, 62 tarkistetaan, kun äänestys alkaa. Tarkistetaan. Kaikki eivät ole vielä äänestäneet. No niin, äänestys päättyy hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 265 vastaan tyhjää hyväksytty. 264 raukeaa. 266 on vedetty pois. 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272 ja 273, 273 vedetty pois, 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 275 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 276 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 277 ja 278 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 279 vedetty pois. 280 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 281 on vedetty pois 282 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty mielestäni, mutta voimmeko tarkistaa 282 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 283 raukeaa. 284 suullisen tarkistuksen kerran. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ilmeisesti ei. Molemmat yhdessä. 284 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 285 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 286 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 287 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 288 puolesta Tarkistetaan 288 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Samalla enemmistöllä 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 291 on vedetty pois. 292 puolesta vastaan ty. En näe, mielestäni hylätty, mutta voimmeko tarkistaa koneäänestys 292? Luulen, että se on hyväksytty, mutta en ihan näe täältä. 292. Tällä vielä puuttuu muutama ääni. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty kyllä. 293 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 294 puolesta vastaan. En näe. Mielestäni hylätty, mutta tarkistetaan 294. Tarkistetaan varmuuden vuoksi. kun että se on hylätty. Äänestys päättyy. Hylätty. Pahoittelen, en nähnyt kunnolla. 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 297 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 299 vedetty pois 300 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 201 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 200, 302 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 304 on vedetty pois. 303 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 305 puolesta Voimmeko tarkistaa koneäänestys 305? Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 307 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 309 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 310 raukeaa. 311 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan 311. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 312 raukeaa. 312 raukeaa. 314 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 313 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 315 puolesta vastaan. tyhjä. Hylätty. 316 on vedetty pois. 318 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 raukea, 319 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 320 puolesta vasta hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 326 on vedetty pois. 327 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 325 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 328 vedetty pois, 329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 330 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 331 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 332 on vedetty pois. 334 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 335 on vedetty pois. 337 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 338 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 339, 340 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 341 ja 342 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 343 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 347 on vedetty pois, 348 on vedetty pois, 349, 350 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 351, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 352 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 353 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme. Niin, nyt tulee tämä kompromissi. Nyt on vuorossa tämä kompromissi. Kappaleet 149-150, tarkistukset 355-359. Katetaan täällä, ketkä kannattavat kompromissia. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Voimme toki toimittaa koneäänestyksenkin kompromissista 149-150 kappaleet. Rova Ajala Center. Suotaan anteeksi rouva puheenjohtaja, mutta tässä tämän kompromissin äh, kohdalla meitä, jotka olemme tehneet äh, tarkistuksia, ei ole kuultu. Minun mielestäni kompromissi ei kata minun tarkistuksiani, siksipä minä pyydän, että minun äh, tarkistuksistani äänestetään tämän kompromissin jälkeenkin. Kun meiltä ei kerran ole kompromissin suhteen kysytty yhtään mitään, meidän kanssa me ei ole keskusteltu, me emme tiedä mistä tämä kompromissi on tullut, me emme hyväksy tätä kompromissia ja meidän mielestämme meidän tarkistuksia me ei kateta tällä kompromissilla, joten haluamme, että myös meidän tarkistuksistamme me äänestetään, koska ne eivät ole samoja kuin tämä kompromissi, vaan täydentävät sitä. Niin, säännöthän ovat sellaiset, että jos kompromissista on äänestetty kompromissi, korvaa nämä tarkistukset ja kappaleet. Varjoesittelijöiden kokouksessa tästä sovittiin ja asia kyllä välitettiin tiedoksi kaikille. Jos te haluatte, että teidän tarkistuksistanne vielä äänestetään, niin se ei itse asiassa ole sääntöjen mukaista. Kaikki muut ovat sopineet siitä, että kompromissi hyväksytään ja kompromissi kattaa nämä kohdat. Mutta te haluatte siis, että 355, 358 kohta äänestetään vielä ja minä todella pyydän, että kom- äh, kollegat äänestävät vastaan, koska muuten kompromississa ei ole mitään järkeä. Mutta voimme nyt toki ilahduttaa tässä sosialistikollegoja ja äänestää näistä tarkistuksista, mutta minä esittelijänä pyydän, että äänestätte näitä kahta tarkistusta vastaan, äh, koska kerran tuitte kompromissia. Kollega Toiraja. Minä en usko, että tämä on oikea menettely. Eh, siis kompromissitarkistuksethan menevät pidemmälle. Ne eivät ole yhteen sopivia näiden tarkistusten kanssa, joten teknisesti on niin, että kun kerran kompromissitarkistukset, jotka menevät näitä tarkistuksia pidemmälle, on hyväksytty, niin nämä muut tarkistukset ovat kyllä kaatuneet. Eikö näin työjärjestyskin sano? Kyllä, kyllä, työjärjestys juuri näin sanoo. Mutta on aina hyvä, jos meillä on täällä henkilöitä, jotka tuntevat säännöt. Niin, rouva puheenjohtaja, mutta kompromissihan on sellainen, että kaikki osapuolet sen hyväksyvät, mutta kun on osapuolia, jotka eivät kompromissia hyväksy, niin sitten ei ole kompromissia. Eli tämä on kompromissi niiden välillä, jotka sen ovat hyväksyneet, mutta kun me emme ole hyväksyneet tätä kompromissia, joten me vaadimme, että tarkistuksistamme äänestetään. Tämä on kompromissi muiden tahojen välillä, mutta eihän se voi koskea meidän tarkistuksiamme, kun emme ole sitoutuneet tähän kompromissiin. Tämähän nyt on ihan selvää pässilihaa. No minä ehdotan, että äänestämme näistä kahdesta, että päästään tästä eteenpäin. Mutta pyydän, että ne, jotka kompromissia tukevat, äänestävät näitä tarkistuksia vastaan, koska muuten tekstistä tulee kyllä aikamoinen sekametelisoppa. Eli ne, jotka tukevat kompromissia, niin toimitetaanko vielä koneäänestys? Kiitoksia. Koneäänestys on päättynyt. 19.9. äänin kompromissi hyväksytty. Ja nyt toimitamme äänestyksen näistä muista tarkistuksista, eli 355 ja 358, jotka ovat demarien koneäänestyksellä 355. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja sitten vielä 358, äänestetäänpä siitäkin. 358 koneäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. No niin. Ja näin. Tarkistus 360 puolesta. 360 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 361 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 362 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 363 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 364 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 365 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 366 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 367 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 368 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 369 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 370 puolesta vastaan. Mm, koneäänestys 370. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 371 puolesta vastaan. Mm, koneäänestys tästäkin. Minäkään en tainnut katsoa kyllin tarkasti käsiämme 37. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 372. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 373 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 300. Ah, nyt tulee sitten tämä toinen kompromissi, joka kattaa kappaleen 160. Tarkistukset 374 376. Ja kollega Ajala Sender, olkaapa hyvä. Sama juttu kuin äskeisen kompromissin kohdalla. Me emme ole mukana tässä kompromississa, me emme hyväksy tätä kompromissia, me haluamme, että meidän tarkistuksista me äänestetään. Lo hemos dicho a la Secretaría hace mucho Olemme tiedottaneet tästä sihteeristöä jo ajat sitten. Tämä ei voi tulla minkäänlaisena yllätyksenä. Jos sihteeristö ei tätä tiedot, niin se on heidän ongelmansa, mutta me olemme ilmoittaneet aivan alusta alkaen, että me emme ole näiden kompromissien kannalla. Haluamme, että tarkistuksesta me äänestetään. No niin, tehdäänpä niin. Ne, jotka kannattavat äh, kompromissia, pyydän, että kolme seitsemän... Jaha, oliko teillä puheenvuoropyyntö? Olkaa hyvä. Miten tekstiä voi kutsua kompromissiksi, jos ei ole kompromissi? Minkä säännön mukaan tämä teksti on äänestettävänä, mikäli se ei ole kompromissi? Menettelytavallisesti tilanne on aivan selkeä, eli luonnollisesti voi esittää kompromissitarkistuksia ja puheenjohtaja toimittaa näistä äänestyksen. Tämä on aivan täysin sääntöjen mukaista. Varjoesittelijöiden kokouksessa olemme kovasti pohtineet juuri näitä tekstin kappaleita, jotka olivat hyvin kiistanalaisia. Pyrimme löytämään ne ulospääsyn katsomalla tulevaisuuteen. Ja voin vain todeta, että tämä kompromissi on toimitettu kaikille kaikki eivät sitä ole hyväksyneet, hyvä niin, mutta me tulemme ensin hyväksymään yhteisen tekstin ja tämän jälkeen toimitamme äänestyksen siitä poikkeavista tarkistuksista. Menettely tavallisesti tämä on täysin oikein. Tor on siinä mielessä oikeassa, että oikeastaan näistä tarkistuksista ei tulisi äänestää lainkaan, mutta minä en halua tässä kapuloita rattaisiin. Puheenjohtaja Pirinski on aivan oikeassa, koska meitä ei ole tiedotettu näistä tarkistuksista. Löysimme ne vasta tästä äänestyslistasta, joten ei tämä ole mikään kompromissi, jonka, joka on tämän parlamentin arvomukainen. Ai mitä paitot? Kaksi teidän virkamiestänne oli varjoesittelijöiden kokouksessa Sarvamaa. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Saatan olla hieman jännittynyt, kun näin naputtelen nappia. Minä olin varjoesittelijöiden kokouksessa, vaikken, vaikkei se minulle pakollista ollutkaan, olin siellä todisteena. Oliko siellä ainuttakaan meppiä läsnä siellä, silloin, kun tämä teksti esiteltiin? Se asianmukaisesti puheenjohtajan toimesta ilmoitettiin, tämä varjoseteliiden kokous, ja tuolloin käsiteltiin perinpohjaisesti tämä asiakirja pidempään kuin olisi vaadittu. Te ette ollut läsnä, joten en ymmärrä, mistä täällä keskustellaan. Kyseessä on kompromissi, jonka, joka sovittiin varjoseteliiden kokouksessa, jonka esittelijä ehdotti. He, jotka eivät hyväksy kompromissia, he ilmoittivat, he pidättäytyvät hyväksymästä tätä, ja tämä on kompromissi. Säännöissä ei ole mitään epäselvää tämän suhteen. No se me alegros. Herra Sarvamaa, onpa mukavaa, että... Rouva kollega, teillä ei ole puheenvuoroa. Ja ich gehe davon aus, dass wir... Niin minä lähtisin siitä, että nyt käymme keskustelua työjärjestyksestä, että voidaan selvittää tämä äänestysmenettely. Silloinhan on yleensä tapana, että Jokainen ryhmä voi lyhyesti ottaa kantaa, mutta sen jälkeen jatketaan äänestyksiä. Kun selvitetään äänestyskäyttäytymistä, niin tämä on kompromissi, ei konsensus. Aikaisemminkin on ollut sellaisia kompromisseja, joissa valitettavasti ALDE-ryhmä ei ole tullut otettua huomioon, mutta EPP ja S- ja D-ryhmälle ei silloin ollut mitään ongelmia siinä, että äänestettiin kompromissiesityksestä, joka meni pidemmälle ja korvasi näin meidän ryhmämme esityksen. En näe siis tässä menettelyssä mitään ongelmaa. Kompromissiesitys on pisimmälle menevä, sivulla kiistanalaista mahdollisesti korvaako tämä kompromissi jonkun muun tarkistuksen. Siksi vetoaisin nyt sen puolesta, että puheenjohtajan menettelytapa tässä hyväksytään, noudatetaan sitä, äänestetään kompromissista ja muista tarkistuksista, jotta jälkikäteen ei voida hyökätä päätöksemme vastaan. Ja Ehdottaisi sitten, että koordinaattoreiden kokouksessa vielä keskustellaan periaatteellisesti kompromisseista ja muista toimintatavoista. Kiitoksia. Nyt täällä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Haluaisin kuitenkin päättää tämän keskustelun ja jatkaa äänestyksiä. Eli kollega De Jong seuraavaksi. Min. Olen ollut parlamentissa pian kuusi vuotta. Olen ollut mukana äänestämässä monesta kompromissista. Ka- kahta sääntöä tulee noudattaa. Kaikkien poliittisten ryhmien ei tule kompromissitarkistusta tukea, jotta se voi hyvä, voidaan hyväksyä kompromissitarkistukseksi. Ja mikäli tarkistukset eivät sovi yhteen kompromissitarkistusten kanssa, niin niistä ei voi äänestää, ne raukeavat. Ja minä vastustan, että nyt äänestämme tarkistuksista, jotka eivät ole yhteensopivia kompromissitarkistuksen kanssa, olettaen, että niitä vastaan äänestetään. Joten toivon, että tässä noudatetaan sääntöjä. Also die Regeln sind... Säännöt ovat täysin selkeät. Säännöt ovat selvät. Ei, ei, ei. Minä päätän nyt tämän keskustelun, koska haluan jatkaa äänestyksiä säännöt ovat säännöt. Rouva kollega, eikä meidän nyt täällä tarvitse lukea näitä sääntöjä, mutta Euroopan parlamentin säännön 1734 mukaisesti, jos valiokunta ehdottaa kompromissitarkistusta, siitä äänestetään äh, ensin äänestyksessä. Poikkeustilanteessa kompromissitarkistusta saattaa vastustaa yksi tai useampi jäsen ja sääntöjen mukaisesti valiokunnan puheenjohtaja saattaa päättää, että kompromissi tarkistuksesta äänestetään, jos kukaan ei vastusta. Jos vastustusta on, valiokunnan enemmistö päättää toimintatavasta. Näin ollen voimme nyt äänestää siitä, sallitaanko kompromissista äänestäminen. Eli hyväksytäänkö kompromissista äänestäminen, tästä äänestetään ensin ja sitten itse kompromissista. Minun täytyy kyllä tässä nyt selittää, että äänestyksestä, ennen äänestystä tulee ilmoittaa vastustuksesta. Rova Ajala Sender. Ja tämä siis kirjallisesti. Niin, rouva puheenjohtaja, te itse olette todennut, että tämä kompromissi, jota ehdotetaan, ei kata meidän tarkistuksiamme. Kukaan puheenvuoron käyttäneistä ei ole tehnyt tarkistuksia, joihin kompromissi liittyy, paitsi herras Taes. Mutta tässä puhutaan nyt minun tarkistuksistani ja demarit ovat varjoesittelijöiden kokouksessa sanoneet, että emme hyväksy kompromissia, koska meidän tarkistuksiamme ei tällä kateta. Ja tekin totesitte, että kyllä tämä kompromissi on uusi teksti, joka ei kata näitä tarkistuksia, joten tämä ei ole kompromissi. Itsekin totesitte, että se ei ole kompromissi, se ei kata näitä tarkistuksia, se liittyy kyllä samaan aiheeseen ja siksipä me demarit olemme aivan alusta alkaen sanoneet, että me hyväksy tätä niin kutsuttua kompromissia. Ja kun nyt sitten sattuu vielä olemaan niin, että teidän niin kutsuttu kompromissinne kattaa vain demarien tarkistuksia ja Staessin tarkistuksia, niin Staes saattaa tämän hyväksyä, mutta me sosialistit emme koska se ei meidän tarkistuksiamme kattaa, Se on teidän ihan oma tekstinne ja teidän tekstinne on täysin omanne ja uusi teksti. Se ei kata minun tarkistuksiani ja minulla on oikeus tässä ja nyt pyytää, että tästä äänestetään uutena tekstinä. Ehkäpä enemmistö sitä kannattaa, kannattakoon vaan. Mutta kun minun tarkistuksiani ei tällä niin kutsutulla tarkistuksella kompromissilla kateta, niin niistäkin on toimitettava äänestys. No niin, ja jos olisitte antanut minun puhua loppuun, juuri näin olisi tehty. Stehovski. Říct a jdeme hlasovat. Tuollaista debata nemá niin puheenjohtaja, todella toivoisin, että äänestämme nyt. Ei siinä ole järkeä, että jatkuvasti vain keskustellaan. Toivon, että katsotaan vain näitä sääntöjä ja noudatetaan niitä. Minä todella haluaisin siis ehdottaa, että jatkamme äänestystä. Ei tätä keskustelua kannata nyt käydä. Olen edustaja Jongin kanssa ihan samaa mieltä. Mikään kompromissi ei voi sataprosenttisesti kattaa kaikkia tarkistuksia. Pyytäisin nyt vain, että jatkamme äänestystä. Kollega Kölmel hat noch ums Wort. Äh, kollega Kölmel on pyytänyt vielä puheenvuoroa. Ich möchte... Ei. Joten. Nyt rauhaa saliin. Toimimme sääntöjen mukaisesti. Sääntöjen mukaan on ensin nyt äänestettävä siitä, sallitaanko äänestäminen kompromissista. Toimitamme koneäänestyksen siitä, sallitaanko äänestys kompromissista. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 16 puolesta 10 vastaan. Ja nyt äänestämme itse kompromissista. Koneäänestyksellä vielä tämäkin. Koneäänestys kompromissista. No niin. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 17.10. Tämä teksti ää, korvaa kaikki muut tähän kappaleeseen ää, tehdyt ää, muutosesitykset. Aijala Senderin mikrofoni on päällä ja välillä pois. No, minä vielä sanon, että tämä ei ole mikään kompromissi ja siksi meidän on äänestettävä minun tarkistuksistani. Ja se, että te sanotte, että se on kompromissi, vaikka se ei sitä ole, niin se on väärin. Also, uh... No niin. Kyllähän täällä on ollut äh, sellaisia muitakin esittelijöitä, jotka ovat tehneet kompromissitarkistuksia, jotka perustuvat sataprosenttisesti yksi yhteen omien ryhmätovereidensa tarkistuksiin, joten olen nyt hieman yllättynyt. Jatkamme näitä äänestyksiä. Ja me voimme kyllä vielä toimittaa äänestyksen 374 tarkistuksesta kollega Ajala Senderiltä. Äänet puolesta ja vastaan hylätty. Ja sitten toimitamme vielä äänestykseen 376 tarkistuksesta äänet puolesta ja vastaan hylätty. 376 vielä koneäänestys. 376. kuusi. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja seuraavaksi tarkistus 377. 377 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hylätty, mutta tarkistetaan vielä koneellisesti 377. Äänestys on päättynyt hylätty. 378, 379 vedetty pois, 380 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 381 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 382 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 383 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 384 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraava kompromissi. 166-167 kohtiin ja kattaa tarkistukset 385-403. Olkaa hyvä. Kollega Ajala Sende. Tämä on hyvin kriittinen kohta. Meidän tarkistuksiamme ei kateta tällä uudella ehdotuksella. Pyydän, että samoin kuin tuossa aiemminkin tarkistuksesta me äänestetään erikseen. Äänestetään siitä, voidaanko äänestää kompromissista. Ketkä puoltavat siitä, että voidaan äänestää kompromissista? Ketkä hyväksyisivät sen, että kompromissista äänestetään koneäänestys? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Me voimme hyväksyä äänestyksen kompromissista. Nyt kompromissiteksti puolesta koneäänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt äänestetään 385 ja Hela Senderin tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Seuraavana 392 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 394 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan 394. Kollega Sarvama. Sorry, but... Olen pahoillani. Miksi me nyt äänestämme näistä tarkistuksista? Selkeästi on todettu, että mikäli nämä hyväksytään, niin tarkistukset raukeavat. Aiempi kompromissi, me siitä me äänestimme kompromissista, hyväksytäänkö se, ja tarkistukset raukesivat tässä tapauksessa, miten tämä kompromissi on erilainen kuin aiempi kompromissi, kun tarkistukset raukesivat silloin, kun tämä hyväksyttiin. Minun mielestäni Ajala Senderin tarkistukset on myös katettu kompromississa hän on eri mieltä, enkä viitsisi nyt tunti tolkulla hänen kanssaan keskustella, joten ajattelin hoitaa tämän niin kuin nopeimmin osaan. Toivon, että tämä sopii teille. 394 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Me halusimme sen tarkistaa koneäänestyksenä. Koneäänestys 394. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Olkaa hyvä. Sì, Presidente, io le vorrei chiedere però di scegliere sempre la stessa strada. Arvon puheenjohtaja, kun on päätetty tietty menettely, niin pitäydytään siinä. Mikäli olemme päättäneet äänestää tietyllä tavalla, emme voi kesken kaiken muuttaa tätä menettelyä mielialan mukaan. Mikäli olemme päättäneet, että kompromissi kattaa tarkistukset, se kattaa ne. Ja se kattaa ne aina. Aina kun äänestämme kompromissista, minä vedän äänestyskorttini pois koneesta. Me emme muuttaneet tätä nyt poikkeuksellisesti, vaan toimimme samoin kuin edellisen kompromissin osalta, koska kollega on sitä mieltä, että hänen tarkistuksensa ei ole kompromississa mukana, niistä äänestetään erikseen. Seuraavana 401. Meidän mielestämme se on katettu kompromissilla puolesta vastaan tyhjää hylätty. 402 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 403 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava kohta, suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei ilmeisesti, joten siitä äänestetään puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa koneäänestyksellä? Suullinen tarkistuskohta on 168. Se on päivitys. Tuoreimmat tapahtumat. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 404 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 405 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 406 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 407 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 408 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 409 on identtinen 410 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 411 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty, 412 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 413 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 414 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 415 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 416 puolesta Olkaa hyvä. Vedän pois tarkistukseni 416 ja puolen teillä. 116 on siis vedetty pois. 416. 417 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 418 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 418. Koneäänestys. 418 äänestys, koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 419 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 419 koneäänestys alkaa. 419. Äänestys päättyy. Hylätty. 420 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä jälleen 420 koneäänestys tarkistus. Yllätty luulisin. hylätty. 421, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 422 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 423 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 424 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 425 Siinä on suullinen tarkistus mukana. Vastustaako joko suullista tarkistusta? Ilmeisesti ei, joten äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 426 puolesta vastaan tarkistetaan. 426 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 427 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 428 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 429 puolesta vastaan tarkistetaan. 429 tarkistetaan. 429 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 430 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 430 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 431 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 432 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 433 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 434 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 435 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestys 435. Äänestys alkaa. 435 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 436 puolesta vastaan. Halo, Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 436 koneäänestys alkaa. Nyt näyttää siltä, että kollegat väsyvät äänestämään. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 437 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 438 puolesta vastaan tyhjää mielestäni hylätty, mutta tarkistetaan 438, kun äänestys alkaa. 438. Äänestys päättyy. Hylätty. 439 puolesta vastaan tyhjää. Näin juuri. Tarkistetaan. 439. Pidemmänhän tässä menee aikaa. Varjoesittelijöiden ainakin pitäisi antaa selkeä merkki siitä, mitä, missä mennään. 439. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 440. 440 aukeaa 441. Ai, anteeksi, se onkin yhteen sopiva 440 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 441 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 442 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 443 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 444 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 445 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 445 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 446 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 447 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 448 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 449 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 450 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 451 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 452 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 453 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 454 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 455 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 456 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 457 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 458 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 459 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty, 460 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja kappale B26 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty luulen, mutta tarkistetaan. Tarkistus 27, kun äänestys alkaa. Nyt B27. Vielä hitain äänestänee. Äänestys päättyy hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, mutta voisimmeko tarkistaa? 32 kun äänestys alkaa. Päättyy. Äänestys päättyy. Kyllä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 1 Afet yhdestä viiteen voimme käynnistää yhtenä ryhmänä. Afet, eikö? Afet yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Deve yhdestä kuuteen voidaan äänestää yhtenä ryhmänä. Käykö? Ei. Deve 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, dv kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, dv neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, dv viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, dv kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, dv seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, dv kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, dv yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty, dv kymmenen puolesta vastaan DV10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Deve 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deve 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Deve 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Deve 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Deve 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Deve 17 puolesta vastaan tyhjää, vastaan tyhjää hyväksytty, neve 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, neve 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty, inta 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty, inta 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty, inta 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pahoittelen tulkit. Niinpä hylätään kaikki, jos joku haluaa puoltaa, niin sanoa erikseen ei vaan. Inta viisi puolesta. Inta neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Inta viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Inta kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Inta se, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Inta yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Inta kahdeksan hyväksytty, inta yhdeksän hyväksytty. Ja inta seitsemän sitä ei ole. Empel 1. Empel 1. Das war jetzt die Kontrollfrage, ne? Haluaisitte vain varmistaa, että olen tarkkana Empel 1. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empel 3 puolesta vastaan tyhjää en näe. Tarkistetaan M3. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty, eikö? Niin, olisinhan tuon ehkä nähnyt. M4 Puolesta vastaan tyhjää hylätty. M5 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt, Empl 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt, Empl 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt, Empl 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. Eins dafür. Envi 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mm, katsotaan koneellisesti tuo Envi 5 vielä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Envi 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 9 puolesta vastaan tyhjää tyhjää, hylätty, envi 10 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, envi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, envi 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, envi 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, envi 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, envi 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Envi 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Envi 17 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Envi 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Envi 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Envi 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Envi 21 puolesta vastaan tyhjää, hylätty Envi 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty minä katson vain kolmea ihmistä, niin näen kyllä jo nämä enemmistöt täällä, siksipä tämä käy näin helposti. Sitten TRAN 1 puolesta vastaan tyhjää. Nyt en nähnyt, eli TRAN 1 koneäänestyksenä. TRAN 1. Äänestys on päättynyt, hylätty. TRAN 2 puolesta vastaan tyhjää, samalla enemmistöllä hylätty, tran kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tran neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tran viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tran kuusi puolesta vastaan tyhjää, hylätty, tran seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tran kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty, regi yksi puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko reki 1-7 äänestää yhtenä ryhmänä? Sopii! Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 1-6 yhtenä ryhmänä, Agri 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Agri 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Agri 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Agri 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Agri 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Agri 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti, Agri 6. Agri 6. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Agri 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agri 8 puolesta vastaan tyhjää. Hmm, enpä nähnyt. Agri 8 vielä koneäänestyksellä. Luulen, että hylättiin, mutta Agri 8 koneäänestys on käynnissä. Voisitteko painaa nappejanne, parhaat kollegat, kiitos. Äänestys on päättynyt, hylätty. Agri 9 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Agri 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Agri 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Agri 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Agri 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Agri 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voidaanko Agri 16 19 äänestää yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kalat, PES 1, 1-3 yhtymäryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. PES 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PES 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. PES 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PES 7 puolesta vastaan tyhjää. Hmm, seitsemän täytyy vielä tarkistaa koneellisesti. Tämä oli siis P7. Jotkut vielä nukkuvat, heitä koirat purevat. No niin, hylätty. Sitten PES 8 puolesta vastaan. No niin. Ehkäpä nyt voisitte näyttää, mitä, mitä kannatatte. Mitä ECR sanoo? Vastustatte? Check. Tarkistetaan koneellisesti tämä PES 8. Olen pahoillani. Painakaapa nappeja siellä, hyvää. Äänestys on päättynyt. No hyväksytty. Kiitos. PES 9. PES 9 on... Mitäs te? ECR. No niin, älä hylätty. PES 10. Hylätty. Kiitos. No niin, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatko nähdä tämän part? <laughs> Uskon nyt vaan pois. Kulttuuri yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuuri kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kult viiva kahdeksan yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Lipe 1-3 yhtenä ryhmänä. Eikö? Ja puolesta. Lipe 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty, FEM 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty FEM 3 puolesta vastaan tyhjää, hylätty FEM 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty FEM 5 puolesta vastaan tyhjää, hylätty FEM 6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty FEM 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty FEM mit olivat siinä. Joten nyt koneäänestyksenä loppuäänestys, patrosumäänestys. Äänestys on alkanut. Kaikki eivät vielä ole äänestäneet. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Äänin 15.39 tyhjää. 15.39. Kiitos. Onnittelenpa tässä nyt itse itseäni. Ja sitten jatkamme äänestyksiä. Seuraavaksi komission äh, toinen osa, eli tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, komission vastuuvapaus siis edelleen. Eli tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. Jatkamme täällä varmaan kukaan väsynyt ole. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Eh, kollega Valli. Solo una cosa, l'emendamento 8 si può cancellare perché... Tarkistus kahdeksan voidaan poistaa, koska seitsemän on otettu mukaan. Hyvä, hienoa, kiitoksia. Joten tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan on vedetty pois. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äh, suullinen tarkistus Gaierilta. Vastustaako joku siitä äänestämistä? Ei. Äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 218 kappaleeseen toinen suullinen tarkistus Kaijerilta. Vastustaako joku siitä äänestämistä? Ei. Äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt koko paketti nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. 24.3 äänin ei tyhjiä. Kiitoksia. Ja näin siirrymme seuraavaan äänestykseen. Kyseessä on vastuuvapaus 2013 The, card of, of, of Mr. Czarnecki. Herra Czarnecki, voisitteko? To parliament now, are we taking the development funds? We go now to parliament. Parlamenttiko ensin vai sitten kehityshankkeet? I know. Ensin parlamentti. Keep the colleagues. Tiedän, kuinka vaikeaa on pitää täällä kollegat äänestämässä, joten ajattelin, että voisi olla parempi näin päin. Also, wir beginnen mit dem Bericht des Kollegen Pagnot. Eli äh, nyt tämä Pagnio on ensiksi. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoroa? Ei halua, joten me aloitamme. Tarstus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin päätös vastuuvapaudesta. Se toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 23.4 äänin. Sitten päätöslauselma. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneellisesti että voimme selvittää myös nämä enemmistösuhteet tässä vaiheessa. Tarkistus neljä siis. Hyväksytty kyllä. Kiitokset. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisi vielä koneellisesti tehdään niin. Tarkistus viisi koneäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Olkaa hyvä. Soi. Hauskat huomiot eivät nyt kuuluneet tulkeille saakka. En voi auttaa sinua puheenjohtaja. Tarkistus 6. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 raukeaa 15 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti 15 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Hmm, tämäkin tarkistetaan koneellisesti 16. Äänestys on alkanut. Luulen, että hyväksyttiin. Kylläpä vain. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää. Koneäänestys 21. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää koneäänestys. Kaksikymmentä kuusi Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarstus 31 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti ensimmäinen osa. Tarstus 31 lienee hyväksytty. Äänestystulos on hyväksytty. Sitten toinen osa vielä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan tämä koneellisesti. Luulen, että tämä on hyväksytty. Tarkistus 34. Hyväksytty, kyllä. Sitten Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaanpa vielä tuo 37 koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty kyllä. Tarkistus 38 raukeaa. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistetaan 40. Äänestys päättyy. 18.9. hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Tarkistetaanko myös 41? Tarkistetaan. 41. Koneäänestys alkaa. Yksi kollega on vielä äänestämättä. Äänestys päättyy. 18 ja 9 sama enemmistö, anteeksi. Tarkistus 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42. Tarkistetaan 42. Der check ist over. 16 zu, ja, es ist angenommen. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 44 dafür. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 tarkistetaan. Tarkistus 44, kun äänestys alkaa. Tarkistetaan 44. Anteeksi, hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 45, myös koneäänestys. Ja, check is beendet. Es ist angenommen, ja. Amendment. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus ne tarkistetaan. 48. Äänestys alkaa. Tarkistus 48. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tarkistetaan. 49 koneäänestys alkaa. Pahoittelut. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 53 puolesta anteeksi 52 tarkistus, vaikka tulos oli kyllä ihan selvä jopa minun silmissäni. 52, 52 mitä ihmettä? Hienoa hyväksytty. Pahoittelen, minä näin toisin. 53 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkist- tarkistetaan selvä. 56 äänestys alkaa. Tarkistus 56. 13, 13 hylätty. Anteeksi. Olisihan tuo pitänyt nähdä Tuo oli 56, se hylättiin. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 57, äänestys alkaa. on 57. Hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Samalla enemmistöllä tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistus 65 puolesta vastaan. Tyhjää. Hmm. Hyväksytty. Hyväksytty se on. 65 hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus selvä. 66. Koneäänestys alkaa. Tulette kyllä huomaamaan, että se hylättiin. 66 tarkistusäänestys. Kollega Valli, olkaa hyvä. Sì, sul, eh, gli emendamenti dopo volevo chiedere... Mitä tulee tarkistukseen 68, mielestäni siitä tulisi äänestää ensin, sillä tämä hanke perutaan, mikäli se hyväksytään. Siitä on turha äänestää jälkeenpäin. Tämän 67 jälkeen siis.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 Hyväksytty Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvä tulos uskakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 75 äänestys alkaa. Vielä yksi kollega. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty mielestäni, mutta tarkistetaan 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 79 tarkistetaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 80 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Uskakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. 82 äänestys alkaa. Päätty, Hylätty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tehdä koneäänestyksen 87? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 88 puolesta vastaan. Ai raukeaa. 88 raukeaa, anteeksi. Tarkistus. 84 raukeaa. 84 samoin. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan luultavasti hyväksytty, mutta mielelläni tarkistuttaisin. Ei vaan hylätty, eikö niin? Tarkistus 94. Hyväksytty. No hyvä. 95 puolesta vastaan tyhjää. Voisimmeko tarkistaa? 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 103 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 103 äänestys alkaa. 103 ja 104 yhdessä. 103 ja 104 yhdessä. Äänestys päättyy. Hylätty. 105. Puolesta vastaan tyhjää. Uskakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Hylätty se taitaa olla. Hylätty, selkeästi hylätty. Äänestys päättyy. Anteeksi, se oli kyllä selkeästi hyväks- hylätty. 106 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 107 tarkistetaan 106. Tarkistusäänestys 106. Äänestys alkaa. 106. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 108 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 109 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 109 äänestys alkaa. Uskoakseni hylätty. Kyllä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tuokin vielä. 110 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. 110 on hyväksytty. Nyt päätöslausema kokonaisuudessaan loppuäänestys, koneäänestys. Alkaa. Äänestys päättyy. 24.3. Onnittelut esittelijälle. Ja siirrymme nyt. Ja, danke. Wir kommen jetzt zum EDF. Ja. ja. Hi, ça va très bien. Ok. EDF. EKR. Ei kai kukaan ole väsynyt. Sind die? Ja. Stimmlisten verteilt. Onko äänestysluettelot jaettu? Kiitos. Lähdetään liikkeelle. Tarkistus yksi. Tarkistus yksi vastuuvapauden lykkääminen, ketkä puoltavat tarkistusta yksi. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja itse päätös vastuuvapaudesta koneäänestys. Päätös koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Voisivatko kollegat EKRn vastuuvapaudesta koneellisesti äänestää pyydän? mä en niin vielä puuttuu. 21.6. Kiitos. Ja seuraavana tilinpäätös, koneäänestys. Koneäänestys tilinpäätöksestä. Ah, anteeksi, tein virheen. Minulle juuri sanottiin, että ensin olisi pitänyt äänestää tarkistuksesta kaksi. Se koskee tilejä. Tarkistus kaksi siis tilinpäätöskohdassa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt sitten tilinpäätöskysymys koneäänestyksenä. Pyydän anteeksi. Vielä puuttuu pari kollegaa, vaikka kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 22 puolesta 5 vastaan, kiitos. Sitten päätöslauselma. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, mutta voimme tarkistaa. Tarkistus 6 koneäänestys alkaa. Mielestäni hyväksytty. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty se oli yhdellä äänellä. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi. Vastustaako joku kompromissin käsittelyä vai voimme äänestää? Äänestetään kompromissin puolesta. Kompromissi on hyväksytty. Tarkistukset 10, 12, 13, 15, 16, 11 ja 14 raukeavat. Seuraavana 17 kohtaan 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Amendmentsi. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä koneellisesti. 20 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. <laughs> Aivan äh, ilmeisesti kyllä hylätty, mutta eihän sitä käsistä nähnyt. 21 puolesta vastaan tyhjää. Nyt sama juttu jälleen. 21. Koneäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tartus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tartus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tartus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hylättiin koneäänestys vielä 25. Äänestys on päättynyt hylätty kyllä. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää koneäänestys.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 Kompromissi on hyväksytty. Näin täältä raukeavat tarkistukset 3536. 37 puolesta vastaan tyhjää. 37. Äänestetäänpä siitä vielä koneellisesti varmuuden vuoksi. 37. Tiedän, että tämä on hieman ärsyttävää, kun täällä oli tämä miinus. No niin, 38 puolesta vastaan. Hmm, tarkistetaan tämäkin. 38. 38. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä on. Katsotaan koneellisesti vielä tuo 41. 41. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Vastustaako joku siitä äänestämistä? Ei, joten äänestämme kompromissista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jatkamme tarkistuksesta kompromissi neljä. Vastustaako joku siitä äänestämistä? Ei, joten äänestämme kompromissista neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 5 puol- vastustaako joku siitä äänestämistä, ei, joten voimme äänestää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56, siitä äänestä 57 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta. Vastaan tyhjää. En nähnyt, joten kone äänestys 58. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin. Tarkistetaan vielä 59kin.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 Äänestys on päättynyt. Hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6. Vastustaako joku siitä äänestämistä? Ei, joten äänestämme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Näin raukeavat tarkistukset 70 asti. Sitten tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusikymmentä yhdeksän ja 70 ovat identtiset yhdessä Aa, suotte anteeksi sanoa puheenjohtaja. Minä tässä hieman nyt hämmennyin. 71 on nyt siis vuorossa. Suotte anteeksi. Ai niin, siitäkin jo äänestettiin. Niinpä niin. Ai niin, näinhän se tosiaan olikin. Mutta kun mainitsette. Tarkistus 72 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty, 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten DV1, 2, 3 onkin jo katettu. DV4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV5, DV4 vielä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt, hylätty. DV5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV6 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti DV6. Luulen, että hylättiin. Hmm. Pyytäisin, että painatte niitä nappeja. Täällä nyt yksi ääni jäi käyttämättä. Tämä hylätty. DV7 ja 8 onkin jo katettu. DV9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV10 on katettu, joten näin loppuäänestys myöpäätöslauselmasta koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on... Ovatko kaikki äänestäneet? Eipä vielä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänen 23.4. Onnittelut Onnittelemme esittelijää hänen ensimmäisestä mietinnöstään. Kiitokset Martina. Ja kiitän kollegoja äh, keskittymisestä äänestykseen. Muistutan, että tänään iltapäivällä kello kolme komission sen Georgieva tulee vieraaksemme valiokuntaan keskustelemaan äh, vastuuvapaudesta Moidasin kanssahan jo tästä keskustelimmekin Georgievan poissa ollessa. Nyt voimme Mm, tänään iltapäivällä keskustella hänen kanssaan, ehkäpä myös EFSistä. Olemme varmistaneet, että EFSI-asiantuntijoita salista myös löytyy. Nyt pyytäisin, että e, jäätte tänne vielä paikalle. 11.30 alkaa sitten koordinaattorien kokous. Muut voivat poistua. Kiitoksia. Hyvää ruokailua. Kohta 57 esityslista.